vasta ministeriä kello 11. Ähm, ich möchte mich zunächst, ähm, wie meine Vorredner auch. Kuten aikaisemmat puhujat äh, Foss ja Gebhardtkin kiittää siitä, että nämä molemmat direktiivit ja nämä ehdotukset äh, on saatu työstettyä yhdessä. Minusta se on hyvin tärkeää on tärkeää katsella myös sisältöä. Eikä meidän tule unohtaa sitä, mitä me täällä olemme tekemässä. Ja kollega Kallas on täysin oikeassa, kun hän sanoo, että, olemme kasvavilla markkinoilla ja näillä kasvavilla markkinoilla ei pitäisi olla mitään turhia esteitä eikä pidä kuormittaa sitä millään turhilla vaikeilla säännöillä. Vain 12 prosenttia prosenttia myyjistä EU:ssa myyvät tuotteitaan online toisessa maassa 12 prosenttia ja 15 prosenttia kuluttajista ostaa online toisesta maasta. Nämä luvut sinällään näyttävät meille, miten paljon potentiaalia tässä piilee ja mikä meidän tehtävämme on. Meidän tehtävämme täytyy olla se, että meillä on selkeät, yksinkertaiset, kaikille ymmärrettävät säännöt. Ja tämä merkitsee sitä, että niin kuluttaja kuin myyjä, oli se sitten pieni eli suuri, luottaa. Luottaa siihen, että voi myydä online, eikä koko ajan joudu miettimään, mitä oikeuksia minulla kuluttajana esimerkiksi on, ja mitä oikeuksia minulla on Portugalissa ja mitä oikeuksia portugalilaisella myyjällä esimerkiksi Saksassa online-kaupassa. Jos tämä voidaan selvittää, niin tästä tulee valtava markkinapotentiaali, josta täytyy hyötyä. Ja sen vuoksi on erittäin hyvä, että nämä kaksi tekstiä ää, äh, tavallaan tuotetaan niin lähellä toisiaansa kuin mahdollista, ettei tule kahta erilaista lainsäädäntöä. Ja sen vuoksi on hyvä puhua tästä äh, varjoesittelyiden tapauksessa, äh, kokouksessa ja olemme puhuneet yhteisestä tavallaan käyttötilasta. Tämä direktiivi, ehdotus, jota minä tässä työstän, siinä on paljon erilaisia lukuja. Ja millään muotoa me emme lähde alentamaan kuluttajasuojaa ja oikeuksia. Kun puhutaan kuluttajasuojasta ja kuluttajaoikeuksista, niin meidän täytyy katsoa kuluttajaoikeutta pakettina yleisellä tasolla. Vain silloin me saavutamme sen tavoitteen, että 28 jäsenvaltiossa on samat säännöt. Jos me emme näin tee, jos jokaisella maalla on oma ö, olemassa olevansa lainsäädäntö, silloin me emme onnistu 28 maassa. Ja sanon 28 ihan tietoisesti. Meillä täytyy olla samat oikeudet, 28 kertaa samat oikeudet niin, että tämä luottamus syntyy. Muuten me voimme antaa koko homman vain olla. Eli siis tämä on se lähestymistapa, joka minulla tässä työasiakirjassani on. Ja tämä on työasiakirja. Meillä on aikataulut, jotka on sopeutettu näiden kahden valiokunnan kesken niin, että me teemme molemmissa valiokunnissa samoja asioita yhtä aikaan, eli äh, digitaalinen äh, sisältö ja tavaroiden verkkokauppa, niitä hoidetaan rinnakkain. Ja komissio pyrkii nyt palauttamaan luottamusta markkinoilla harmonisoimalla sääntöjä esimerkiksi mitä tulee toimituksiin. On olemassa kahdeksan erilaista Euroopassa on kuutta erilaista ja kuitenkin puhutaan sisämarkkinoista. Jotta sisämarkkinat toimisivat hyvin, silloin pitää olla 28 samanlaista sääntöä niin, että kuluttaja tämän prosessin lopuksi saa enemmän oikeuksia, ei ainakaan vähempää. Ja silloin ehkäpä jotain oikeutta pikkasen nipistetään ja toista parannetaan. Meidän täytyy löytää tasapaino. Nämä 28 maata, jolla, niillä täytyy olla yhteiset säännöt. Ei vain digitaalisella sektorilla tai äh, tavara-alalla. Meidän täytyy huomioida se, että me emme tee mitään eroa siihen, ostaako tuotteen online vai offline. Käynkö kaupasta ostamassa puhelimen tai farkut tai mitä tahansa. Me odotamme nyt refit-prosessia, jonka komissio tekee ja tulokset tulevat äh, nyt heinäkuun loppuun mennessä, pari viikon kuluttua, niin että meillä on se tieto, jonka pohjalta voimme työskennellä ja voimme vetää äh, johtopäätökset myös, mitä kaikki tämä merkitsee äh, offline kaupalle, jos kuluttaja tekee sen valinnan, miten ostan, että hänen ei tarvitse tehdä valintaa sen perusteella, että ostanpa niin tai näin, että valitsenpa sen, missä minulla on paremmat oikeudet. Tätä ei pitäisi tapahtua, vaan oikeuksien pitää olla samat offline, online. Ja ne pitää myös määritellä samalla tavalla. Harmonisointi, siitä jo puhuin. Luonnollisesti minä kannatan maksimaalista harmonisointiastetta. Ja silloin meidän täytyy tasapainottaa kaikki nämä määritelmät. Jos jokainen pitää kiinni omista, omasta lainsäädännöstään, silloin meidän ei tarvitse oikeastaan tehdä yhtään mitään, vaan lopettaa tämä työ tähän. Eli kysymys on nyt siitä, että tämän täytyy olla yksinkertaista ja selkeää, kuten myös Viki ja, ja, ja Kaja sanoi on paljon PK-yrityksiä, jotka toimivat tällä alalla ja tulevat toimimaan. Tässä on valtava kasvupotentiaali. Ja jos me sitten tavallaan kaadamme nämä PK-yritykset sen vuoksi, että säännöt ovat liian monimutkaiset ja että kuluttajatkaan eivät niitä ymmärrä, silloin tässä ei ole mitään järkeä. Eli meidän täytyy suojella PK-yrityksiä. Minusta täytyy myös lähteä yrittäjän näkökulmasta. Jos myyjällä ei ole myytävää, kuluttaja ei voi ostaa. Ja onko tässä nyt sitten, oliko ensin muna vai kana? Meidän täytyy suojella pk-yrityksiä ja silloin me voimme parantaa tätä potentiaalia. Mitä tulee sitten näihin määräaikoihin? Heti niin nopeasti kuin, tai siis se mitä, mistä komissio puhui, oli kaksi vuotta mutta sitten tämä käänteinen todistustaakka nostettiin kuudesta kuukaudesta kahteen vuoteen. Jokainen, joka on tällä alalla toiminnassa, sanoo, että tämä on hankalaa. Jos sitä nyt hieman nostetaan, niin silloin parannetaan kuluttajasuojaa, mutta samanaikaisesti riskinä on se, että yritykselle tulee ongelmia. Eli tässä nyt ovat nämä pelinappulat mutta minusta on hyvä, että me olemme sopineet tästä yhteisestä ää, pelikentästä. Ja se, mikä sitten tulee olemaan, mitkä ovat oikeusseuraamukset, se on myös tärkeä asia. Meillä täytyy olla hyvin selkeät säännöt myös kuluttajille. Ja sitten tämä olettamuslauseke, että se, mistä me tällä hetkellä puhun, onko tästä kysymys digitaalisesta vai, vai tästä konkreettisesta tuotteesta, kun myy tuotteen, joka alun perin oli tämä konkreettinen tavara, ja sitten siihen ladataan tämä ohjelmisto, silloinhan se muuttuu ja sen käyttötarkoitus ja sitten tähän tulee vielä se, että jos jokin tuote on rikki, onko se digitaalisesti rikki. Eli tässä minusta täytyy olla joustava siinä, miten nämä määritellään, mikä on mitä. Ehkä nyt tässä toistan itseäni, mutta on tärkeää tehdä selkeät, yksinkertaiset säännöt. Ja tässä asiakirjassani olen pyrkinyt kuvailemaan näitä ongelmia. Kaikki Salandot ja Alibabat ynnä muut tekevät sitä sun tätä. Oliko meillä nyt sitten neljä vuotta vai viisi vuotta vai kuusi vuotta määräaikoja, niin se on niille ihan yksi haileen. Ne tekevät mitä ne haluavat. Nyt on kysymys siitä minulle, että kuluttaja, kuluttajien täytyy nähdä selkeästi oikeutensa. Kuluttaja haluaa lukea mitään monimutkaisia pykäliä oikeuksista, vaan haluaa tietää ja ymmärtää selkeästi ja nopeasti. Okei, kahden vuoden sopimus, selvä, hyvä, tämä minä haluan. Minä olen avoin kaikille ajatuksille, kunhan tässä ylläpidetään tasapainoa. Ja vielä kerran kiitokset kollegoille ja kaikille varjoesittelijöille, jotka ovat osallistuneet hyvin intensiivisesti tähän keskusteluun ja toivon jatkossakin hyvää yhteistyötä. En tiedä, miten tämä tulee onnistumaan, sillä meillä on 10 minuuttia aikaa. Käymme nopeasti puhujalistaan läpi. Lucy Anderson ensin. And, um, kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia kovasti edustaja Rimontille erityisesti tästä työasiakirjasta ja kaikille muille, jotka ovat olleet mukana näiden kahden asian työstämisessä. Olen kovin ilahtunut siitä, että me olemme päässeet jonkun verran sopimukseen siitä, että varmistaudutaan, että soveltamisala näissä asioissa on mahdollisimman tarkka ja samoin myös ajoitus. Ja täytyy kyllä todeta, että missään tapauksessa ei ole niin, että S ja D ei olisi innovointia tai yritysystävällisyyttä vastaan. Olen aivan samaa mieltä nyt teidän kanssanne. Meillä on tärkeää myös kuluttajien suojelu ja sen varmistaminen, että meillä on johdonmukainen lähestymistapa. Kappale teidän asiakirjassa, joka koski harmonisointia, jossa tunnustetaan se, että tällä alueella on todellisia jännitteitä, kun puhutaan harmonisoinnin minimi- ja maksimimääristä, niin olen vakuuttunut siitä, että SCDn näkökulmasta katsottuna, yleisemminkin katsottuna, varmasti löydetään tapaa muotoilla tämä juridisesti niin, että päästään molempiin lopputuloksiin. Näin voimme tehdä, kun suhtaudumme huolella tähän tarkkaan soveltamisalaan ja asetuksen yksityiskohtiin. No, mitä nyt sitten yhdistyneen kuningaskunnan kanssa tapahtuukin tulevaisuudessa, niin ilahtuneena voin todeta, että meillä on lainsäädännössämme hyviä ennakkotapauksia, kuluttajaoikeuslainsäädäntö vuodelta 2015 esimerkiksi ja muut. Mutta tarvitsemme lisää tutkimusta myös tämän valiokunnan ulkopuolella, parlamentin muissa osioissa tästä asiassa, lisätutkimusta ja tilastoja, joista voi olla hyötyä tässä tehtävässämme. Me tarvitsemme myös Refitin tulokset mahdollisimman nopeasti. Kehotan kyllä komissiota, että älkää nyt ihmeessä viivytelkö tässä asiassa. Kiitoksia siis kovasti kaikesta hyvästä työstä ja jatkamme tämän seuraamista erittäin läheisesti. Teemme kaiken mahdollisen, jotta voisimme päästä hyvään lopputulokseen. Thank you. Annelien van Bosset. Van Bosset. Um, ähm, Kiitoksia omasta puolestani. Haluaisin myös kiittää tästä työasiakirjasta. Mielestäni kaikki oleelliset keskustelut, kohdat on siihen sisällytetty. Ja tämän asiakirjan pohjalta on hyvä mennä kohta kohdalta eteenpäin. Ja näin ollen minusta meidän täytyy odottaa tietysti tätä kokonaispakettia, jonka ja siinä täytyy huolehtia siitä, että se ehdottomasti lisää kuluttajan suojaa ja että tällä tavalla voidaan mennä eteenpäin. Hyppään tässä joidenkin osioiden yli, mutta kun puhutaan soveltamisalasta, niin minusta tärkeää, aivan kuten täällä todettiin, on se, että me selkeästi otamme huomioon esimerkiksi esineiden internetin tulevaisuudessa. Ja tietysti tässä suhteessa kehitellään myös lisäsäännöksiä. Tämä virheen sijaintipaikka kysymys on tietysti tärkeä. Tämä vaihtoehto pitää jättää vielä avoimeksi ja täytyy tarkastella sitä, millä tavalla voidaan sen suhteen edetä. Ja ennen kaikkea tuossa nimenomaan selkeys kuluttajalle on se, mikä täytyy pitää mielessä. Kun puhutaan harmonisoinnista, mielestäni tärkeää on se, että ylisääntelyä vältetään. Ja kun puhutaan näistä juridisista takuista, niin minun mielestäni meidän tällaisen liiketoimintamallin täytyy tarjota kaupalliset takuut. Ja kun näistä takuista puhutaan, mielestäni on tärkeää myös erotella uudet tuotteet käytetyistä. Ei ole realistista tietysti antaa niille samoja takuaikoja todistustaakan kääntämisestä. Minusta tässä suhteessa olisi parempi mennä yhteen vuoteen eikä kahteen vuoteen. Ja tämän lisäksi komission ehdotuksessa kohtuuton se, että korvaus ottaisi maksamaan takana ennen, kuin, ennen kuin, takaisin ennen kuin hyödyke on edes vastaanotettu. Se on mielestäni kohtuuton. Ikea Amazon ja nämä saattavat pärjätä, mutta pienyritykset eivät kyllä kykene siihen, jos äh, kaupantekijä maksaa tuotteet takaisin, mutta silloin on olemassa erittäin suuri mahdollisuus siihen, että tuotetta ei kuitenkaan palauteta. Ja minusta on hieman outoa, että kuluttaja voisi valita, että korvataanko tuote vai maksetaanko takaisin sillä tuota yleensä kuluttajille sanotaan esimerkiksi kännyköiden suhteen, että matkapuhelimen saisi korvattua uudella välittömästi, mutta välttämättä tavaratuotteen palvelu tarjoajalle se ei ole yhtä helppoa. Uh, Kiitos. Ensinnäkin haluaisin kiittää esittelijä siitä, että siirretään aikataulua eteenpäin. Se osoittaa hyvää yhteistyökyky mielestäni itse asiakirjasta, niin me olemme yhtä mieltä tästä tuotteesta, joka ostetaan verkossa. Eli on katsottava, koska on perusteltua, että on erilaiset säännöt ottaen huomioon kaupankäynnin erityisluonteen mutta mikäli osoitetaan, että ei ole perusteluja sille, että tehdään pesero näiden välille, niin sitten tämä tulisi myös ottaa huomioon soveltamisalan alan suhteen. Mitä tulee tähän yhteensovittamiseen, niin tämän täyden yhteensovittamisen suhteen minulla on hieman erivä näkemys. Eli ei kuten SD ehdotti, sillä komissio on usean otteeseen pyrkinyt luomaan yhden säännön sarja ja tämän lainsäädännön suhteen, konseptilainsäädännön suhteen, eli de minimis lainsäädäntö on jo olemassa, mutta näitä sääntöjä on 27 erilaista, eli meidän pitäisi työskennellä sen eteen, että me saamme yhteen sovitettua nämä säännöt. Mitä tulee näihin konkreettisiin esineisiin, niin minulla, minä kommentoin jo asiaa edellisen luonnoksen kohdalla, eli tämä virheen sijaintipaikka, siitä en puhu enempää. Ja sitten äh, paljon aikaa on todeta tämä, tämä vastaavuus, kauanko, komissio, kauanko kuluttajalla on aikaa katsoa, ja mistä komissio päätti, että tämä 30 päivän äh, aika tuli, onko se käytäntö jäsenvaltiossa vai miten se menee. Ja sitten äh, Nämä mm, korvaukset on saatava tietää, miten kuluttajat toimivat, haluavatko he ensin vaikkapa korvaavan tuotteen. Sitten nämä mm, aikarajat, kaksi vuotta on aikaa kuluttajille ilmoittaa siitä, että tässä ei ole mm, kunnollinen tuote kyseessä ja tämä kaksi vuotta on sitten kuuden kuukauden sijaan. Eli tässä on sitten aikaa käyttää tätä tuotetta. Mikäli ei ole aikaa näyttää, että tuota virheellinen, niin kenties tätä kahta vuotta ei tarvita, mutta kenties komissiolla oli tietyt tuotteet mielessä, ja tätä voitaisiin kenties vain perustella. Sitten tämä oikeudellinen takuu, meidän tulee arvioida, mikä on reilua kuluttajan kannalta, ja mikä reilua yrityksille, mutta olen myös sitä mieltä, että tässä olisi jätettävää eh, näille kaupallisille takoille hieman liikkumavaraa. Tämä on myös markkinointitekijä. Ja mikäli tuotella annetaan pidempi takuu, niin ei meidän pitäisi puuttua siihen, että tämä mahdollisuus poistetaan tykkönen. Ja mitä tulee näihin kaupallisiin takuisiin 5-4 eh, kohdassa, komission tai jäsenvaltioille mahdollisuuden luoda lisää sääntöjä, niin mikäli tässä halutaan harmonisoida, niin miksi sitten tämä kohta on otettava mukaan tähän? Kiitos. No, Dennis, no. Um. Ei ole Denisiä, ei ole vihreitä. Andreas and Eva. Mutta otetaan sitten Eva Maria minuutti jokainen. Short. I think the Lyhyesti. Näkemysten vaihto oli mielestäni hyvä ja haluan onnitella Paskalia tästä työasiakirjasta. Avainkysymys on, että mitä voidaan tehdä, jotta voidaan mahdollistaa tämä monimuotoisuus, jota eurooppalainen markkina-alue tarjoaa kuluttajille niin, että se on saatavilla joka ikiselle kuluttajalle. Se on avainkysymys ja minä uskon, että tähän päästään vain toisenlaisen toiminnan seurauksena ennen on nähty selkeä vastahakoisuus myyjien puolelta ja myös kuluttajien puolelta, vaikka Rooma 1 heitä suojaakin, että jos emme toimi, niin koko tämä työ on ihan turhaa. Ja siksi minusta tämä näkemys on erittäin rakentava ja olisin ilahtunut, jos tällainen rakentava yhteistyö jatkuisi. Kiitos. Thank you, Eva. Eva. Uh, congratulations to... Kiitos puheenjohtaja. Onnittelut Paskalille erinomaisesta luonnoksesta. Mielestäni tässä on löydetty hyvä tasapaino sen suhteen, että on kunnolliset säännöt yritykselle ja riittävä kuluttajan suoja. Mielestäni on oikein, että odotetaan näitä refit-tuloksia. Valtaosa meistä tukee tätä lähestymistapaa. Lisäksi on tärkeää pitää tätä mielessä, kun katsotaan tätä yhtenäistä sääntelemistä, niin on tärkeää, että tässä yhteensovitetaan mahdollisimman paljon. Lisäksi sääntöjen mukaisuus ja korvauskäytäntöihin on saatava selkeät säännöt, jotta voimme parhaalla mahdollisella tavalla suojella kuluttajia. Ja kun puhutaan sääntöjen mukaisuudesta, niin äh, mielestäni tässä asiakirjassa mukaan ollaan seuraamassa komission lähestymistapa, mitä tulee näihin korvauksiin ja yleiseen säännöstöön. Ja Tämä kokonaisvaltainen yhdenmukaistaminen saa aikaan muutoksia joissa jäsenvaltioissa ja mielestäni kuluttajat ovat selkeästi tuoneet esille sen, että he haluavat tuotteen käyttöönsä sillä tavalla, kun se on tarkoitettu, eivätkä välttämättä niinkään korvauksia. Ja ongelmakohta mielestäni on se, että nämä todistustaakka ja aikarajasäännöt, artiklat 8 ja 14, niin mielestäni näitä artikloja on kyllä vielä käsiteltävä. Kuten nostit esille, ne ovat erittäin tarpeellisia, jotta saadaan tasapaino, oikea tasapaino yritysten ja kuluttajien kannalta. Odotan suurella mielenkiinnolla, kuinka nämä yksittäiset valitus- valitukset käsitellään mielestäni tämä joukkovalitus, niin tämä ei ole oikea paikka käsitellä tätä aihetta. Kiitos. Grafini. de uh, Kiitos. Pascal hieman äh, hämäsi minua, vaikkakin muuten kyllä luotan häneen. Hän sanoi, että kuluttaja äh, suojaoikeuksia voidaan myös hieman nipistää. Minä olen ollut paljon PK-yritysten kanssa tekemisissä, mutta missään nimessä, millään muotoa kuluttajasuojaoikeuksia ei saa leikata. En ole siitä samaa mieltä. Hän sanoi, että Täällä joku sanoi myös, että riippuen yrityksen koosta katsotaan, voidaanko esimerkiksi jokin tuote palauttaa. Kuluttajan oikeuksien pitää olla samat, oli sitten pieni eli suuri yritys. Me olemme IMKO-valiokunta, kuulumme sitten mihin ryhmään tahansa. Meidän täytyy työstää sääntöjä ja harmonisointia jäsenvaltioille niin, että kuluttaja riippumatta siitä, mistä hän tämän tuotteen on ostanut, pk-yrityksestä, suuresta yrityksestä, mistä tahansa maasta, että hänellä on samat oikeudet. Ehkä en nyt vain ymmärtänyt oikein, mutta jotenkin minä ymmärsin, että kuluttajaoikeuksia voitaisiin tietyissä tilanteissa hieman ruuvata alaspäin. Kuluttajalla täytyy olla oikeus palauttaa tuote, eikä kuluttajasta tee sen vuoksi, että hän kiusaa tekisi yritykselle, vaan sen vuoksi, että tuotteessa on ongelma. Ja takuu on myös hyvin tärkeä. Andreas. Andreas. Mm-hmm. Thank you very much. Now, one point from me, obviously. Kiitos paljon. Eräs asia, mm, jonka minkä haluaisin nostaa esille, on se kuluttajansuoja on tärkeä, mutta on tärkeää myös, että heillä on valinnanvara, todistustaakka. Tämä on tärkeä asia myös myyjille. Ja nyt minä annan puheenvuoron komissiolle. Ja kun komissio pitää puheenvuoronsa, niin Gebhardt, voisitko sinä johtaa puhetta, kun minä käyn tapaamassa ministeriä Andreas, tuletko sinä? Minun pitää käydä nyt tapaamassa näitä ministereitä. Nikola, hyvä. Tulepa sinä johtamaan puhetta. Komissiolla on viisi minuuttia. Komissio, olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja. Kovin ystävällistä haluaisin rajoittua ke- kommentoimaan niitä kohtia, jotka ovat yhteensä tässä ehdotuksessa, koska aikaa on niin vähän. Ja alkuun haluaisin mainita nämä rajapinnat kahden ehdotuksen välillä. Tämä liittyy pitkälti siihen, mitä Gebhard ja Foss ottivat esille ja Arimon tuolla varjojen kokouksessa. Tämä virhe lähestymistapa ja siihen liittyvä olettamus epävarmuustilanteessa. Se, mikä siis ei ole niinkään tärkeää, on se, mikä tarkkaa rajaviiva tähän vedetään, mutta todella tärkeää on se, että meillä on selkeä rajanveto, aivan kuten monet mepit ovat painottaneet, ja että se on myös tulevaisuudessa vedenpitävä. Ja pieni henkilökohtainen ehdotus tässä kohdin esittelijän ja varjoesittelijöiden tekemä lähestymistapa. Ja jos ymmärsin Armonin oikein, niin se on myös se linja, jonka hänkin mainitsi tässä puheenvuorossaan. Periaatteessa, jos seuraa tätä virheen sijaintipaikka lähestymistapaa, niin se edelleen on olemassa sellainen ongelma, että kuluttajan täytyy vielä tunnistaa se paikka, jossa tämä vika on. Jos hän esittää sitten oikeusvaatimuksen myyjälle, ja myyjä sanoo, että ei, ne on virheessä muualla, niin silloin tällainen olettamustaakka, lähtökohta voisi olla järkevä. Mutta jos oletetaan lähtökohtaisesti, että kuluttajan täytyy tunnistaa tuo virheen sijainti, parempi sääntö voisi olla sanoa, että joko yhdellä tai toisella tavalla. Jos ymmärsin Ari Moonin oikein, hän sanoi, että kyseessä pitäisi olla digitaalisen sisännön säännöt lähtökohtaisesti ja sitten sanottaisiin, että jos virhe on jossain muualla, niin myyjä voi todistaa, että virhe on esimerkiksi jossain mekaanisessa ongelmassa. Se tekisi selväksi sen, että tämä olisi paljon helpompi hoitaa ja se olisi toimiva ja se myös tulevaisuudessa ottaisi huomioon sen, että tuotteiden määrä varsinkin esineiden internetissä kotitalouskoneiden määrä kasvaa valtavasti seuraavana vuosien toiseksi. Minimiharmonisointi vastaan täysharmonisointi. Ensinnäkin haluan painottaa sitä, että molemmat ehdotukset, mutta myös varsinkin digitaalista sisältöä koskeva ehdotus – sisältävät erittäin korkean kuluttajansuojan tason nyt jo. Ja varsinkin digitaalisen sisällön alalla meillä on jäsenvaltioissa epävarmuutta. Tilanne ei ole sunkaan se, että jäsenvaltiossa olisi selkeä säännöstä digitaalisen sisällön kohdalla. Vain kaksi jäsenvaltio on sellaisen hyväksynyt. Muilla on tavallinen sopimusoikeus siellä pohjalla, jota ei ole mukautettu tilanteeseen. Eli tässä enemmänkin ollaan tilanteessa, jossa meillä on valkoinen paperi edessämme. Ja voimme pyrkiä korkean kuluttajansuojan tasoon. Ja tähän juuri pyritäänkin tällä digitaalisen sisällön ehdotuksella. Samalla täytyy ottaa esille se, mitä edustaja Pauno Vaan totesi. Eli meidän täytyisi sopia asiasta parlamentissa ja asiasta täytyy sopia myös neuvostossa. Meillä on varoittava esimerkki kuluttajasuojadirektiivistä, jossa loppujen lopuksi valitettavasti tämä ei ollut mahdollista. Meidän tulisi pyrkiä välttämään tuollaista tilannetta uudelleen. Sen sijaan pitäisi esittää paketti, joka mahdollistaa sen, että päästään yksimielisyydetteen ei pelkästään parlamentissa, vaan myös neuvostossa. Ja samalla mallilla nämä kaikki ehdotukset ovat digitaalisen yhtenäismarkkinastrategian tuloksia. Eli tässä pyritään korkean kuluttajansuojan tason, koska haluamme lisätä kuluttajien luottamusta, mutta samalla niissä pyritään myös innovoinnin lisääntymisen siihen, että sähköisen kaupankäynnin kasvutekijää käytetään koko talouden edun nimissä. Tämä on erittäin tärkeää. Sitä ovat monet painottaneet. Kallas, Ford, Arimung. Eli että meidän täytyy rohkaista myös pk-yrityksiä, pieniä uusia yrityksiä toimimaan. Ja jos siirrytään kumulatiiviseen etujen keräämiseen kaikista maista, siihen me emme pääse. Päinvastoin meidän täytyy löytää erittäin korkea kuluttajansuojan taso, mutta aivan kuten Avemon painotti, meidän sen täytyy olla 28 kertaa sama. Sillä jos tämänkaltaisen säännöstön ei päästä, jossa 28 kertaa on käytössä samat säännöt, niin edelleenkin luomme uusia kustannuksia yrityksille. Emmekä lisää kuluttajien luottamusta, koska periaatteessa emme pääse yhteen yksittäiseen sääntömäärään. Ja näin emme pääse tavoitteeseen. Eli periaatteessa se, että vaaditaan täysharmonisointia ja yhtä säännöstöä kaikkiin 20 jäsenvaltioon, vain siinä tapauksessa voimme päästä tavoitteeseen. Mutta tietysti meillä on erittäin korkea kuluttajahuojan taso. Viimeinen kohta, jonka haluaisin ottaa esille, on tämä yleinen tietosuoja-asetus. Olemme täysin samaa mieltä siinä, että sen pitäisi soveltua ja tehdä asia selvemmäksi muutenkin. Kiitoksia kovasti siitä, että jaksoitte kuunnella. Mille alla Commissione, eh, io chiedo al relatore eh, se vuole fare una... Kiitos. Nyt sitten vielä esittelijä. Haluatteko te vielä jotain? Ihan lyhykäisesti. Ministeri odottaa jo ulkopuolella. Haluan kiittää kaikkia kollegoita mielenkiintoisista ehdotuksista ja ideoista ja toivon, että me jatkamme yhtä rakentavaa yhteistyötä kuin tähän mennessä. Kiitokset siitä ja kaikille oikein mukavaa kesälomaa. Grazie.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 Um, ladies and gentlemen, can we take... Hyvät naiset herrat, asettukaa paikoillenne. Peter, this is... and gentlemen, please could you find a seat as quickly as possible? No niin, istukas nyt alas, hyvät naiset ja herrat. Jos ette jää tänne, niin sitä suoramalla syöllä kierrohtakaa. Kiitos oikein paljon. Meitä hemmotellaan suorastaan. Täällä on niin varapääministeri kuin valtiovarainministeri Slovakiasta – varapääministeri Pellegrini, tervetuloa, ja ministeri Ziga, tervetuloa. Varapääministeri vastaa myös investoinneista ja innovaatioyhteiskunnasta, joten hän seuraa meidän digitaalisessa markkinatyöskentelyä varsin tiiviisti. Ja toivon, että täällä käydään Sigan kanssa myös hyviä keskusteluja. Toivottavasti en nähdä sekaannusta, mutta haluaisin kutsua molempia Peteriksi. Tervetuloa. En ole koskaan ole johtanut puhetta kokouksessa, joissa on Meillä on ollut kaksi kunnianarvoista ministeriä läsnä. Minä ehdotan, että molemmat ministerit pitävät alustuspuheenvuoron. Sitten kaikki ryhmät saavat esittää kysymyksiä ja sitten katsotaan, kuinka paljon aikaa on jäljellä. Meillä on aika puoli yhteen saakka. Tiedän, että täällä tullaan kysymään hyvin seikkaperäisiä kysymyksiä, joten pyydän, että olette tarkkoja puheenvuoroissanne. Ja seuraavaksi varapäämin, varapääministeri Pellegrini saa puheenvuoron. For us it is also for the... Kiitoksia. Meilläkin ensimmäistä kertaa tämä puheenjohtajakausi tapahtuu, että toivottavasti onnistumme siinä. Hyvä puheenjohtaja, arvoisat IMKON jäsenet, Minulle on suuri kunnia saada puhua teille Slovakian varapääministerinä maalla, jolla on ensimmäistä kertaa historiassaan kunnia olla Euroopan unionin puheenjohtajavaltiona seuraavan puolivuotiskauden ajan. Me olemme saaneet nähdä jatkuvaa muutosta sekä fyysisesti että online-maailmassa, internetissä. Tämä muutos muokkaa sitä, millä tavalla me teemme työtä. Se painostaa myös meitä poliitikkoina palauttamaan luottamuksen kansalaisten keskuudessa siihen, että julkiset instituutiot toimivat ja palauttaa luottamus eurooppalaiseen hankkeeseen. Kyseessä on muutos, joka tarjoaa uskomattomia teknologisia läpimurtoja, kansalaisyhteiskunnan mukanaoloa päätöksenteossa ja muutosta, joka tuo mukanaan suuren mittakaavan taloudellisia muutoksia, jotka kaikki suoraan vaikuttavat meihin. Maahanmuuttokriisin ja terroriskujen seurauksena syntyneestä kriisistä joudumme siirtymään pohtimaan sitä, mikä on YK, Yhdistyneen kuningaskunnan kansanäänestyksen tulos. Meidän tulee katsoa, mitä mahdollisuuksia on siellä, missä muut näkevät vain vaaroja ja uhkia. Meidän täytyy toimia paremmin ja yhtenäisemmin, mukaan lukien tällä uudella digitaaliajalla. Meidän täytyy saada aikaiseksi kattava toimintasuunnitelma yrityksille. Vuosien taloudellisen paikalleen jälkeen kansalaiset haluavat nähdä parannusta elintasossaan ja siitä syystä haluaisin korostaa sitä, että se mitä aiomme tehdä tai emme aio tehdä digitaalisilla yhtäläismarkkinoilla vaikuttaa selkeästi elintason tulevina vuosina. Slovakian puheenjohtajavaltion prioriteetit sisältävät neljä pääosiota. Yksi niistä on jo mainittu, digitaaliset yhtenäismarkkinat, yhtenäisen modernin markkina-alueen mukana yhdessä energiaunionin kanssa. Muut kolme aluetta keskittyvät taloudellisesti vahvaan Eurooppaan, kestävään maahanmuuttopolitiikkaan ja globaalisti sitoutuneeseen Eurooppaan. Haluaisin hyödyntää tätä tilaisuutta esittää teille, arvoisat parlamentin jäsenet, suunnitelmamme. Me olemme tietoisia siitä, miten tärkeä rooli kansallisella parlamentilla ja Euroopan parlamentilla on demokratiassamme. Tänä päivänä tämä paikka on ainoa paikka, jossa 28 maan kansat ovat edustettuina ja jossa EU-politiikka on keskiössä. Siitä syystä odotan innolla saavani tehdä yhteistyötä läheisesti kanssanne seuraavien kuukausien ajan. Minulla on jo ollut etuoikeus tavata useita meppejä ennen kuin Slovakia ryhtyy puheenjohtajamaaksi. Ja toivottavasti yhdessä voimme vahvistaa EUn taloutta nykyaikaistamalla ja syventämällä digitaalisia yhtenäismarkkinoita niin, että koko EU saa siitä hyötyä. Uskon, että komissio, neuvosto ja te, arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, laaja voimme sopia siitä, mihin me pyrimme. Slovakia tekee kaikkensa, kun se pyrkii helpottamaan tehokasta yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Kokoustamme varten tänään esitän yleisöntöisiä kommentteja pääperiaatteista, jotka ohjaavat Slovakian puheenjohtajan kautta digitaalisella yhtenäismarkkinoilla ja sen jälkeen keskustelen näistä päätehtävistä, joita meillä on. Slovakian puheenjohtajavaltio on täysin sitoutunut yhtenäismarkkinoiden tavoitteisiin kuten strategiassa on asetettu, ja ohjailla jäsenvaltiot, että näihin päästäisiin menestyksellisesti. Meidän mielestämme digitaaliset sisämarkkinat ovat uusi pohjainen pohja, jota EU jatkaa eteenpäin. Se legitimoi digitaalisen talouden yhtenä uutena talouden alana ja asettaa datan kasvun lähteeksi taloudellisten perinteisten välineiden lisäksi. Strategiansa muokkaamisella Euroopan tavoitteena on päästä stagnaation yli meidän eurooppalaisena johtajana täytyy hyväksyä ja tukea vielä haastavampia digitaalisia innovointeja, jotta voimme paremmin suojella ihmisoikeuksia ja luoda työpaikkoja ja kasvua. Tämänhetkinen sääntelyympäristö Euroopassa täytyy muokata sellaiseksi, että se on vähemmän aikaa vievä ja teknologian neutraali. Rehellisen välittäjän roolissa me pyrimme virtaviimaistamaan eri maiden kantoja toisiinsa. Tavoitteenamme on viedä eteenpäin digitaalisten sisämarkkinoiden kunnianhimoisia tavoitteita. Meidän täytyy ymmärtää, mistä on kysymys, jos Eurooppa ei onnistu muokkautumaan mantereeksi, jolla on nykyaikainen sääntelykehys, joka houkuttelee luokseen innovoijia ja yrittäjiä kautta maailman. Aivan yhtä tärkeää on se, että meidän tulee aina pitää mielessämme se, miten oleellista on jakaa digitaalisen yhtenäismarkkina-aloitteiden ajatuksia suurelle yleisölle. Kansalaisten ja yritysten täytyy nähdä konkreettisia etuja, joita voivat näin saavuttaa. Siinä mielessä viimeaikaiset ehdotukset, jotka liittyvät sähköisen kaupankäynnin näkökulmiin, maarajoituksiin, sähköisen kaupankäyntiin, digitaaliset sopimukset tai ö, online-sisännön liikkuvuudesta ovat tärkeitä meille. Slovakian prioriteetit tällä alalla sisältävät myös sähköisen hallinnoinnin, tietoverkkoturvallisuuden spektrin harmonisoinnin 700 MHz alueella ja verkkoverolumaksujen lopettamisen. Nyt haluaisin ottaa esille tavoitteemme digitaalisilla sisämarkkinoilla, maarajoitukset. Tämän vuoden maaliskuussa Euroopan komissio julkaisi alustavat löydöksensä tavallisista maarajoituskäytännöistä, jotka tekivät mahdottomaksi sen, että kuluttajat voisivat ostaa tuotteita yli rajan 1400 vastausta erilaisilta vähittäismyyjältä ja palveluntarjoajilta kaikista 20 jäsenvaltiosta osoittavat, että maarajoitukset ovat aivan yleisiä markkina-alueellamme. 38 prosenttia vähittäismyyjässä ja 68 prosenttia digitaalisen sisällön tarjoajista olivat varmoja siitä, että maarajoituksia käytetään. Maarajoitusten torjuminen on prioriteettimme meidän puheenjohtajakautemme aikana. Ehdotuksen tavoitteena on se, että kuluttajat, jotka aikovat ostaa palveluita ja tuotteita toisesta EU-maasta, onpa kyse sitten internetostoista tai fyysisistä ostoista, eivät joudu epäsuotuisan asemaan, kun kysymys on sopimusehdosta, hinnoista tai laadusta, esimerkiksi ALV tai muista hinnoista syistä johtuen, jotta voitaisiin välttää se, että tämä epäsuhtainen taakka kohdistuisi yrityksiin. Asetus ei esitä velvoitetta täytettäväksi kautta Euroopan ja jättää, poissulkee PK-yritykset, jotka kuuluvat kynnysarvon alapuolelle. Me pyrimme valmistelemaan pohjaa sitten Maltan puheenjohtajavaltiolle, jotta se voi ryhtyä neuvottelemaan Euroopan parlamentin kanssa, ja Slovakian puheenjohtajakausi tekee parhaansa, jotta se pääsisi tähän yleiseen lähestymistapaan. Kuluttajasuojan yhteistyö yli rajojen tällä hetkellä laivanvalvontaviranomaisten välillä ei ole riittävän tehokasta ja sitä estävät useat eri esteet. Yhtäältä yksi ennakoiduksista digitaalisten yhtenäismarkkinoiden luomiseksi on se, että tarjotaan tehokas järjestelmä, joka voidaan täytäntöönpanna kaikissa maissa. Tässä järjestelmässä tulisi olla hyötyä, kun luodaan kuluttajien luottamusta ylirajoja tapahtuvaan kauppaan ja vähennetään epäoikeudenmukaisen kilpailun aiheuttamia kustannuksia yrityksille. Me toivomme, että tämä soveltuu sekä internetkauppaan että sen ulkopuolella tapahtuvaan kauppaan niin, että yritykset voivat hyötyä oikeudenmukaisesti toimivasta digitaalisesta sisämarkkinoista. Tämä tarjoaa myös valvontavaltaa kansallisille valvontaviranomaisille varsinkin silloin kun kysymys on rajoitettavista ostoista. Meidän mielestämme on hyvä, että rikomustapauksessa komissio tulisi kyetä koordinoimaan yhteisiä toimenpiteitä kansallisten viranomaisten kanssa näiden käytäntöjen lopettamiseksi. Se nopeuttaa kuluttajansuojan toteutumista, samalla säästää resursseja yrityksiltä ja kansallisilta viranomaisilta. Slovakia aikoo ehdottomasti viedä eteenpäin neuvotteluita, jotka koskevat tätä ehdotusta. Aiomme tehdä kovasti työstä, että pääsisimme lä- yhteisen lähestymistapaan puheenjohtajakautemme aikana, joka mahdollistaa sen sitten, että Malta voisi tehdä sopimuksen parlamentin kanssa. Digitaaliset sopimukset mm, sisällöstä, digitaalisen sisällön sopimukset ja konkreettisten hyödytyköiden myynti internetissä ovat tärkeitä osia digitaalisessa yhtenäismarkkinastrategiassa. Vuonna 2015 alle 16 prosenttia internetistä ostavista kuluttajista tilasi tuotteita muista EU-maista kuin omastaan. Yleisesti ottaen rajoja ylittävä kaupankäynti toimii edelleenkin huomattavasti oman potentiaalinsa alapuolella monien esteiden vuoksi, joko kauppa, kauppalainsäädäntöön liittyvistä syistä tai epäselvistä tai monimutkaisista toimintaympäristöstä johtuen. Tänä päivänä Esimerkiksi kodikone, joka on ostettu tuote voidaan palauttaa helpommin, kun taas digitaalista sisältöä ei. Ei ole olemassa mitään sääntöä siitä, jos henkilö ostaa esimerkiksi ohjelmiston tai elokuvan internetistä, mutta ei ole tyytyväinen siitä syystä, että elokuvan kuvanlaatu on huono tai ohjelmisto ei toimi. Tavoitteena on luoda nykyaikainen ja ympäristö, eh, anteeksi, yritysystävällinen ympäristö internetissä. Samalla taateen kuitenkin riittävä kuluttajan suoja. Slovakian puheenjohtajavaltio aikoo jatkaa neuvotteluita tämän Alkuvadia ja Slovakian välisen ehdotuksen pohjalta. Tavoitteenamme on saada aikaiseksi yleistettäen ainakin osittainen sopimus digitaalista sisältöä koskevissa säännöksissä neuvoston kanssa ehdotuksesta, joka komissio esitti viime vuoden joulukuussa. Toiseksi sopimukset, jotka koskevat tuotteiden myyntiä, Slovakian puheenjohtajavaltio aikoo käynnistää aloitteen ja syvällisen tarkastelun tästä ehdotuksesta, kunhan REFIT-tulokset ovat olemassa toivottavasti syyskuussa. pakettien jakelu. Jotta voitaisiin tukea kasvua internetissä, meidän täytyy tarkastella hintoja rajoitettavien paketikuljetuksessa, vähentää noita kustannuksia, varsinkin kun kysymys on pienpaketeista, ja vahvistaa yhteensopivuus eri operaattoreiden välillä, jotka yleisesti ovat mukana rajoylittävissä kuljetuksissa. Kaikkein arkaluontoinen, arkaluontoisin aihe, joka saattaa johtaa tahattomiin yhteiskunnallisiin vaikutuksiin, myös logistiikka-alalla on olemassa ja päävaikutukset liittyvät nimenomaan asetuksen soveltamisalan me aiomme jatkaa keskusteluja tässä yleisessä lähestymistavassamme. Sitten rajoja ylittävä siirrettävyys, internetissä saavuttava sisältö. Kun haluamme siirtyä yleiseurooppalaiseen siirrettävyyteen online-palvelutarjonnassa niin, että yhtenäiset digitaalimarkkinat voivat kukoistaa, on tarpeen selventää sääntöjä, joita sisällöntarjoilla on silloin, kun sisältö on tekijänoikeuslain suojaamaa ja antaa myös luottamusta käyttäjille. Digitaalisen ja fyysisen maailman väliset erot täytyy purkaa ja tietosuojalainsäädäntöä täytyy muokata tässä suhteessa. Tämänhetkiset siirrettävyyssäännökset, niiden suhteessa Slovakia kannattaa sopimusta, jota saatiin aikaisesti neuvostossa toukokuussa 2016. Yleisesti, jotta neuvosto on mielestämme saanut oikean tasapainon aikaiseksi, jotta voidaan mahdollistaa rajoitettava siirrettävyys internetsisällössä ja riitä, riittävä oikeudenomistajien suoja. Nyt odotamme kolmikantaneuvottelun käynnistämistä lokakuussa Euroopan parlamentin kanssa, että saataisiin aikaiseksi nopeasti ensimmäisen käsittelyn sopimus, joka on asiassa, joka on tärkeä Euroopan kansalaisille. Kun puhutaan muista asioista, erityisen tärkeää digitaalisen digitaalisten sisämarkkinoiden toimimiselle on se, että pääsemme parlamentin kanssa sopimukseen 700 MHz alueella tapahtuvasta spektrin ähm, harmonisoinnista. Lisäksi laajakaistan levittäminen kautta Euroopan unionin on tärkeää, kuten myöskin verkkoon vierailumaksujen poistaminen. Näin ollen konkreettinen toiminta tällä alueella on äärimmäinen prioriteettimme. Me keskitämme tämän lähestymistapamme näihin trilogeihin ja toivomme, että Euroopan parlamentti on valmis tässä suhteessa nopeasti. Lopuksi vaan viimeisempänä olen valmiita tukemaan sähköisen hallinnon toimintasuunnitelmaa, tietoverkkorikollisuuden torjuntaa ja Slovakian puheenjohtajavaltio aikoo valmistella myös kaikkia uusia ehtoja, joiden puitteissa keskustellaan tulevista aloitteista, esimerkiksi datan vapaa liikkuminen. Lisäksi haluan painottaa sitä, että pidämme digitaalista yhtenäismarkkinastrategiaa erinomaisena mahdollisuutena viedä eteenpäin ja voittaa toinen kierros johtajuudesta maailmassa ähm, online-foorumeilla. Ne ovat äärimmäisen tärkeässä asemassa, ovat mahdollistaneet ja vallankumoustaneet ähm, pääsyn tietoihin näin kuluttajan tietoa on paljon tehokkaammalla tavalla. Meidän täytyy varmistaa se, että nämä foorumit ovat kilpailukykyisempiä tulevaisuudessa varsinkin liikenne, kuljetus, valmistamis, energia- ja terveydenhuoltoalalla. Me kannatamme komission ehdotusta, joka jäsentelee tällaisen periaatelähtöisen lähestymistavan ja odotamme tuloksia komission julkisesta kuulemisesta. Hallinnointi ja oikea-aikaisuus digitaalismarkkinoilla on sekä Euroopan parlamentin, EU-neuvoston että komission yhteisellä vastuulla, aivan kuten Euroopan parlamentin päätöslauselmassa tammikuussa 2016 todettiin. Arvoisat Euroopan parlamentin jäsenet, me olemme valmiita tekemään yhteistyötä kanssanne eurooppalaisen hankkeemme parissa. Tarjoamme tilaa uusille ajatuksille, luoville ratkaisulle ja jäämme odottamaan keskustelua. Kiitoksia. Peter Peter Siga, valtiovarainministeri, puhuu myös valiokunnalle. Olkaa hyvä. Kiitos puheenjohtaja. Arvon parlamentin jäsenet, hyvät naiset ja herrat. Ensinnäkin minä haluaisin kiittää teitä kutsusta valiokuntaanne esittelemään Slovakian puheenjohtajakauden painopiste alueita. On erittäin tyytyväinen, että saan olla osa tätä tärkeää, ajan, tärkeää aikaa Slovakialle. Tämä on meidän ensimmäinen puheenjohtajakausi Euroopan unionin jäsenenä. Minä olen sitä mieltä, että me voimme saada paljon aikaan yhdessä. Me Slovakiassa tunnustamme Euroopan parlamentin tärkeyden ja me olemme sitä mieltä, että yhteistyö toisen lainsäätäjän kanssa on erittäin tärkeää, jotta me löydämme hyviä eurooppalaisia ratkaisuja, jotka ottavat kuluttajat ja yritykset huomioon se, että saamme parannettua sisämarkkinoita on tärkeää, että saamme luoda työpaikkoja, saamme parannettua tuottavuutta ja voimme taata positiivisen ympäristön investoinneille ja invest- innovaatioille. Me voimme tehdä, saada eron aikaan sillä, että digitaaliset sisämarkkinat saatetaan loppuun, palvelu ja tavaran kauppa koska sisämarkkinoilla myös toteutuu sisämarkkina- ja kuluttajansuojavaliokunta meille tärkeä kumppani. Minulla oli kunnia tavata useita parlamentin jäseniä, kun vierailin Brysselissä ja Strasbourgissa, ja odotan innolla, että yhteistyömme jatkuu. Tämän päivän kokouksessa haluaisin nostaa esiin Slovakian kilpailukyky painopistealueet. Puheenjohtajakaudellemme ja lisäksi kertoisin teille sisämarkkina- ja kuluttajansuoja painopistealueemme. Puheenjohtajavaltiona me haluamme viedä eteenpäin positiivisen agendan ja haluamme löytää kestäviä ratkaisuja. Taloudellisesti vahva Eurooppa ja toimiva sisämarkkina ovat meidän puheenjohtajakauden prioriteetteja. Meillä on kolme toisensa liittyvät periaatteet, jotka toimivat ajureina meidän ohjelmassa. Me haluamme saada aikaan käsin kosketettavia tuloksia. Me haluamme osoittaa Euroopan kansalaisille, että yhteiset eurooppalaiset hankkeet ovat sellaisia, että niillä on käytännön vaikutuksia ihmisten elintasoa parantaessa. Me pyrimme saman aikaan ratkaisuja, jotka lähentävät sisämarkkinoilla jäsenvaltioita. Me keskitymme kansalaisiin ja siihen, että me voimme saada aikaan selkeitä ratkaisuja. Tämä lähentää Euroopan unionia ja sen kansalaisia. Me haluamme Slovakiassa palauttaa, me haluamme palauttaa kansalaisten luottamuksen Euroopan unionin mitä tulee sisämarkkina-alueeseen ja kuluttajasuojaan, niin me olemme sitoutuneita siihen, että me syvennämme sisämarkkina-aluetta ja digitaalista sisämarkkina-aluetta palveluiden ja tuotteiden sisämarkkinoilla on Euroopan kilpailukyvyn keskiössä. Silloin kun Euroopan unioni luotiin vuonna 1993, niin sisämarkkina-alue on ollut ähm, tärkeä osa Euroopan taloutta. Me tiedämme, että meidän on lisättävä kuluttajien luottamusta sisämarkkina-alueeseen ja meidän on motivoittava heitä rajat ylittävään kaupankäyntiin. Siksi komission ehdotus yhtenäismarkkinastrategiasta on tervetullut ja me olemme valmis viemään tätä eteenpäin. Olen valmis viemään tätä eteenpäin. Olen erittäin tyytyväinen, että olen johtavassa kilpailukykyneuvostoa puheita kadellamme ja olen tyytyväinen, että voimme myös meidän digitaalista ja sisämarkkinoilta eteenpäin. Meidän puheenjohtajakaudella me tulemme keskittymään muutamiin lainsäädäntöön tapauksiin se, että maantieteelliset estot poistetaan, se, että voidaan nostaa myös mustiaisen palveluita ja tuotteita, se tulemaan meidän kilpailukyky, meidän prioriteetti kilpailukyneuvostossa. Meidän tavoitteena on saada yhteinen lähestymistapa neuvostossa marraskuussa. Me haluamme myös, että meillä on yhteinen lähestymistapa, mitä tulee sovaja-yhteistyö asetuksen, On tärkeää, että sisämarkkina-alueen säännöt pannaan nopeammin ja tehokkaammin täytäntöön. Näin ollen meidän tulisi keskittyä ennen kaikkea eniten vääristäviin esteisiin ja pahimpiin rikomuksiin. Neuvostossa me tulemme keskittymään myös muihinkin asiakirjoihin, joita käsitellään kesän aikana. Me tulemme muun muassa palveludirektiivin tiedonantoon kohtaa muokkaamaan lisäksi tulemme työskentämään sisämarkkinoiden tiedotusvälinettä. On tärkeää, että palveluntarjoajilla on mahdollisuus tarjota palveluita myös muissa jäsenvaltioissa. Tämä tulee olemaan tärkeä väline. Lisäksi me tulemme helpottamaan keskusteluja neuvoston kanssa, ei-lainsäädäntöasioiden kanssa, muun muassa yhteistyötalous. talous Yhteistyötalous kasvaa erittäin nopeasti. Kun se juurtuu Euroopan unioniin, paikalliset viranomaiset vastaavat tähän eri sääntelytoimin. Tämä pirstaleinen lähestymistapa uusiin liiketoimintamalleihin luo epävarmuutta perinteisille toimijoille ja niin ikään uusille toimijoille. Tämä saattaa olla esteenä kasvulle ja työpaikkojen luomiselle. Kaiken kaikkiaan me haluamme kannustaa sääntelyympäristöä ympäristöä joka suojelee kuluttajia takaa reilut verotus- ja työllisyysolosuhteet. Olin erittäin tyytyväinen teidän sitoumuksesta vahvistaa sisämarkkina-aluetta ja odotan innolla komission uusia ehdotuksia ja odotan innolla yhteistyötä Euroopan parlamentin kanssa. Terässektorin kriisi ja myös muiden, muut teollisuuden alojen huolenaiheet ovat osoittaneet, että Euroopassa ei aina onnistuta takamaan teollisuudelle kasvuedellytyksiä sisältävää ympäristöä. On tärkeää, että teollisuus säilyy Euroopassa. Me olemme vahvasti sitä mieltä, että teollisuudella on erittäin tärkeä rooli meidän taloudessa. Teollisuus on aina ollut tuomassa erittäin paljon työpaikkoja. Me tulemme myös työskentelemään sen puolesta, että teollisuus tuo 20 prosenttia Euroopan unionin BKTstä. Tämän taataksemme me työskentelemme kolmen asian suhteen. Modernisointi, kilpailukyvyn viltavirastaminen ja se, että puututaan avain teollisuuden ohi muun muassa terästeollisuuteen. Lisäksi markkinataloustatuksen myöntäminen Kiinalle on esityslistalla mikäli sääntelyympäristö toimii hyvin, niin silloin voidaan saada aikaan toimivat sisämarkkinat, jotka tuovat mukanaan kasvua ja työpaikkoja Euroopan unionin. Me elämme maailmassa, jonka piirteisiin kuuluu nopea teknologinen ja digitaalinen kehitys ja innovatiiviset ratkaisut. Uudet Teknologiat kuitenkin tuovat haasteita lainsäätäjille ja politiikan tekijöille. Me tarvitsemme näin ollen lainsäädännön, joka on riittävän joustavaa, mahdollistaa tulevat kehitykset. Tämä on tarpeen talouden kehitykselle ja työpaikoille ja se, että meillä on kunnolliset asetukset Ergononissa. Me emme halua luoda turhia taakkoja yrityksille ja meidän on keskittyä myös kuluttajien. Saman aikaan kuluttajien suoja työntekijöiden edut, julkinen terveys, julkisen terveyden tulisi olla myös EU-asetusten ytimessä. Paremman sääntelyn suhteen me tulemme keskittymään siihen, kuinka saadaan lainsäädäntö sellaiseksi, että se toimii myös tulevaisuudessa. Ja me tulemme myös helpottamaan hyvien käytäntöjen vaihtoa neuvoston päätelmien mukaisesti toukokuuta 2016 ja lisäksi tulemme työskentelemään paremman lainsäädännön toimielinten sopimuksen mukaisesti. Olen erittäin tyytyväinen, että minulla on ollut mahdollisuus esitellä meidän painopistealueille ja olen tyytyväinen, että voin kertoa, olen saanut kertoa teille teidän valiokuntaa koskevista prioriteeteista. Puheenjohtaja Valtina Slovakia on työskennellyt myös muiden asioiden suhteen. tunneksemme myös lannoitteiden, tullipolitiikan ja monien muiden asioiden suhteen puheenjohtajavaltiona Slovakian tiimi haluaa työskennellä erittäin rakentavasti teidän kanssa näiden asioiden suhteen. Me haluamme kantaa kortimme kekoon paremman lainsäädännön suhteen ja me haluamme viedä eteenpäin sellaisia hankkeita, jotka ovat suoria hyötyjä EU-kansalaisille siten, että saamme palautettua luottamuksen eurooppalaiseen hankkeeseen. Me haluamme olla luottava kumppani, joka tukee Euroopan unionia ja saa sisämarkkinan alueen nyt kähtämään eteenpäin. Jotta saavutamme tavoitteemme, me luotamme siihen, että meillä on hyvä yhteistyö edeltävän ja seuraavan puheenjohtajan kanssa. Alankomaat ja Maltavat nämä maat. Kiitän Alankomaita hyvästä yhteistyöstä Hyvät naiset ja herrat, minä haluan päättää puheenvuoroni siihen, että kerron teille kuinka, tiivist, kuinka innolla odotan tiivistä yhteistyötä, odotan niillä teidän näkemyksiä koskien meidän puheenjohtaja ohjelmaa. Vastaan meillä kaikkiin kysymyksiin. Slovakian tasavalta ja kollegani ovat valmiita tekemään kaikkemme, jotta me saamme EUn kilpailukyvyn suhteen parannuksia aikaan ja olemme valmiita parantamaan toimintaa myös muilla osa-alueilla. Kiitos oikein paljon. So much covered. Um, I'm going to... Kiitos oikein paljon. Nyt poliittiset ryhmät saavat puhua ensin. Anders Fab EPP. Minister Pellegrini, vielen Dank, Herr Minister. Kiitokset äh, ministerit. Ministeri Chiga, te esittelitte hyvin laajasti, mitä Slovakian puheenjohtajamaana haluaisi ja pitää tavoittaa ja saavuttaa. Toivotan siihen onnea ja EPP-ryhmän nimissä voin sanoa, että meillä on paljon kollegoita, jotka hyvin aktiivisesti tekevät äh, ja ovat mukana lainsäädäntötyössä. Ja äh, he tarvitsevat myös tukea, niin kuin tekin. Joten ei niinkään pitkään nyt digitaalisista markkinoista, vaan ihan muutama konkreettinen kysymys. Aloitan teistä, herrat Siga. Te puhuitte tästä palvelupassista ja palveluiden notifiointidirektiivistä. Nämä ovat ehdotuksia, joita vielä ei ole tehty, joten olettaisin, että te olette jo käyneet syventäviä keskusteluja tästä. Miten te luulette, voidaanko neuvostossa päästä tästä sopimukseen? Luuletteko te, että kauteen aikana vielä päästään positiiviseen tulokseen, koska olisi tärkeää, että palveluiden sisämarkkinoita yksinkertaistetaan entisestään niin, että lailliset toimijat voivat laillisesti rajojen ylitse toimia. Sitten varapääministeri Pellegrini Te mainitsitte koko joukon erilaisia menettelytapoja. Digitaalisten sisämarkkinoiden perustoimi liittyy siihen, että me olemme 20, 28 jäsenvaltioista valmiita ja ehkäpä jopa jatkossa enemmän, jos Balkan tulee oikeaan suuntaan. Me olemme valmiita luopumaan kansallisesta omasta polusta, jotta saisimme aikaan yhden yhteisen oikeudellisen puitteiston kaikille kansalaisille ja yrittäjille. Te olette varmaan käyneetkin jo monia hankalia keskusteluja, jos ajatellaan kaikkia näitä oikeudellisia aiheita. Voitteko te sanoa teidän asemastanne neuvostossa jotain ja menestystä teille ja toivottavasti tapaamme pikaisesti uudelleen. Nicola Kiitos. Kiitän eh, molempia ministereitä sitä, että olette täällä. Haluan toivottaa onnea puheenjohtajakaudelle. Tämä on nyt ensimmäinen kerta, kun te toimitte puheenjohtajamaana. silloin ehkäpä tarvitsette hieman lisävauhtia ja tukea. Mutta kyllä teiltä odotetaan aika paljon kaikesta huolimatta. Haluaisin ottaa esiin muutamia asioita, jotka mielestäni ovat hyvinkin positiivisia. Ensinnäkin se suuri innostus ja sitoumus, jota te osoitatte, mitä tulee koko, öö, mitä tulee digitaalisiin sisämarkkinoihin. Ja että neuvosto on valmis työskentelemään tämän paketin parissa. Se on mielestäni erittäin positiivista. Objektiivisesti hän tulee olemaan täysin mahdotonta saavuttaa täydellisiä tuloksia, eli viedä kuuden kuukauden sisään päätökseen koko lainsäädäntö. Se on aina se ongelma, mikä koskee puheenjohtajamaata, joka toimii vuoden loppupuolella. Se on usein silloin tämä työ on käytännössäkin hieman vaikeampaa. Arvostamme kuitenkin teidän suurta intoanne. Arvostamme myös ministeri Sikan sanoja. Se, mitä te sanoitte elinkeinoelämästä, on erityisen tärkeää miettiä tai ajatella Eurooppaa tällaisena tuottajana uskottavana Eurooppana. Tärkeää on myös äh, tämä yhteistyötalous. Neuvosto on päättänyt äh, ja komissio työskennettävän parassa. Tärkeää on myös äh, saada enemmän, aikaan enemmän harmonisointia jäsenvaltioiden kesken. Tästä puhuimme juuri eilen. On erityisen tärkeää välttää, että tulevina vuosina että tulevina vuosina luodaan 28 erillistä markkina-aluetta. Te ja me varmasti voimme työskennellä asian eteen. Sitten asioita, jotka mielestäni ovat tärkeitä niiden aiheiden lisäksi, jotka otitte esiin, on myös vanhoja asioita, jotka ovat jääneet hieman jälkijunaan tai varjoon. Ensinnäkin markkinoiden valvonta ja kuluttajasuojelu. Kun katsoo artiklaa 7 ja tätä Made in valmistusmaa-artiklaa. Neuvosto on tässä ollut aika jakautunut. No niin, hyvän puhunut jo liian kauan, joten päätänkin puheenvuoroni. Paitsi sitten vielä, mitä tulee tähän alkuperä, maantieteelliseen alkuperämerkintään, joka koskee ei-maataloustuotteita. Me täällä parlamentissa olemme sopineet, että me haluaisimme komissiolta aiheesta ehdotuksen. For the ECR, Richard Zulik. Zulik, e puolesta. Thank you very much, Vicky. I will continue. Kiitoksia ja jatkan slovakiksi. Hyvä varapääministeri, hyvä ministeri. Haluaisin toivottaa teidät tänne tervetulleeksi tänne Euroopan parlamenttiin, imco valiokuntaamme Toivotan teidät tervetulleeksi omissa nimissäni ja ecr nimissä, joka on poliittinen ryhmäni. Slovakian tasavalta on EU-neuvoston puheenjohtajana ensimmäistä kertaa ja se on hieno mahdollisuus näyttää Euroopalle, että me olemme maa, joka pitää Eurooppaa parem- mahdollisuudeksi parempaan elämään. Puheenjohtajavalten ohjelma on kunnianhimoinen ja näen, että Laitsa Korchok ja muut tärkeät ovat nyt työstämässä näitä asioita. Arvostan Slovakian rohkeutta maahanmuuttoalueella. Teillä on siinä hyvin selkeä kanta Schengenin rajojen suojelusta. Jos puhutaan valiokunnastamme ja meidän toimialastamme, niin yksi asia meillä on yhteinen ja se on teidän prioriteettinne myöskin, eli digitaaliset yhtenäismarkkinat ja käsittääkseni myös energia-alalla meillä on paljon tarjottavaa. Erityisesti kun ajatellaan, että komissaari Shevchovic on Slovakiasta ja vastaa energiakysymyksistä. Kuitenkin pieni uhka on taivaallamme, joka on Kalinjak sisäministerimme alunperinen ajatellut puhua tästä sisäisestä ongelmasta ja viime viikolla puhuinkin vain puheenjohtajavaltiostamme siitä huolimatta tilanne on nyt muuttunut. Ja tämän päivän tilanne on se, että nyt teillä on sisäministerinä henkilö, jota viranomaiset tutkivat, joka valehtelee ja saamme nähdä, että tilanne on nyt myös nähtävissä täällä. Parlamentin jäsen Jolie eilen mainitsi tilanteen hän otti esille korruptiosyytökset, jotka koskevat sisäministeriämme. Saimme kuulla myös mahdollisista yhteyksistä, joita ministeri, sisäministeriämme on ihmisiin, jotka maksavat hänelle. Ja pääministerimme asuu tuon henkilön omistamassa asunnossa, joka siis maksaa hallituksen korruptiolle. Voisitko nyt pysyä näissä sisämarkkina-asioissa ja meidän toimivaltaan kuuluvissa asioissa. On internal markets, thank you. Pääsen kysymykseeni, niin pääsen kysymykseeni. Niin- Okei, okay. takže. Moja otázka je, pan Pellegrini, viako, ako nielen... Eli kysymykseni, ministeri Pellegrini, olette varapääministeri, myös puolueen varapuheenjohtaja. Mitä aiotte tehdä tässä asiassa, varsinkin kun puheenjohtajaohjelmamme sanoo, että aiomme torjua veronkiertoa? Minusta tämä on äärimmäisen tärkeä kysymys. Ehkäpä jotkut eivät täällä pitäneet siitä. Thank you. Kiitos. Ymmärrän kyllä, mutta nyt puhumme näistä sisämarkkinan valiokunnan asioista. Ministerien ei pidä vastata kysymyksiin. Richard, ymmärrän tämän intohimoisen suhtautumisesi, mutta ne on esitettävä oikeissa instansseissa. Kaja Kallas. I will stick to that. Minä puhun meidän toimivallan piirin kuuluviin asioihin. Kiitos ministereille siitä, että saapuivat tänne. Minulla on kaksi kysymystä. Yhteistyötalouden yhteydessä mainittiin myös se, että siitä keskustellaan kilpailukykyneuvoston kokouksessa syksyllä. Ja näistä suuntaviivoista, näistä suuntaviivoista ei ole mitään hyötyä, jos niitä ei käytetä jäsenvaltiossa. Joten voisiko puheenjohtavaltio sitoutua siihen, että annatte täyden lausunnon, jossa ilmoitetaan neuvoston kanta, ja että tämä, että kerrotte, että neuvoston päätelmiin otetaan sellainen kohta, jossa sanotaan, että näitä suuntaviivoja tulee noudattaa jäsenvaltiossa, muuten näillä ei ole mitään virkaa. Joten mikäli halutaan juoda eurooppalainen mittakaava, eurooppalaiselle yhteistyö, taloudelle yhteistyö, talousfoorumeille, niin silloin on oltava selkeä jäsenvaltioiden sitoumus siitä, että ollaan valmiita työskentelemään eurooppalaisen lähestymistavan puolesta. Ja toinen kysymys liittyen tulliin. Olette kenties kuulleetkin, että EU-ssa tulliunionista huolimatta, niin mikäli rikkomus tehdään, niin ei ole mitään keinoa arvioida, tapahtuiko vakava rikkomus. Tämä tarkoittaa sitä, että pelikenttä ei tasa-arvoinen ja että me emme, me emme noudata VTO-sitomuksia. Me, me olemme hyväksyneet kantamme liittyen tullirikkomuksiin ja sanktioihin ja tässä kohta kohdalta vastata jäsenvaltioihin huoliin. Tuleeko Slovakia puheenjohtajakaudellaan ottamaan lähes, rakentavan lähestymistavan tähän asiaan, kuten myös Italia otti omalla puheenjohtajakaudellaan? Kiitos. We've got six. Kuusi puhujaa vielä listalla. Pyydän, että kukin puhuu kahdessa minuutissa. Esittelevät nämä asiansa kahdessa minuutissa ja sitten ministerit saavat vastauspuheenvuoron. Seuraava puhuja, olkaa hyvä. Eh, Kusin. Haluaisin aloittaa toivottamalla teille menestystä. Teillä on huipputiimi, mutta toki teillä on myös sisäisiä ongelmia, jotka täytyy saada hoidettua tavalla tai toisella ensimmäiselle ensimmäisenä puhuneella ministerille. Mitkä ovat äh, Slovakian puheenjohtajamaan äh, suunnitelmat yhteistyötalouden suhteen? Individuaalisia järjestelmiä, individuaaliset järjestelmät jäsenvaltioissa, eivätkö ne edelleen loita Euroopan unionin yhteismarkkinoita? Mitkä ovat Slovakki puheenjohtajamaan suunnitelmat liittyen palvelupassiin? Ehkäpä tässä nyt toistan jonkun muun kysymyksiä. Ja neljä kysymystä Pellegrinille. Mi- mi- millä tavalla e-hallinto suunnitelma edistää kansalaisten ja yrittäjien asemaa elämässä? Millä tavalla puheenjohtaja maa mitä mieltä olette eh, datan vapaasta liikkuvuudesta, mikä on sen tulevaisuus? Tuleeko eh, kyberturvallisuudesta mitään toimia? Olga Shenlova. Shenlova. Děkuji za slovo, eh, vážený pane místo předsedo, vážený pane ministře. Kiitos paljon, varapääministeri ja Arvon ministeri, minä haluan kiittää teitä myös näistä teidän puheenvuoroista. Toivotan teille kaikkia hyvää teidän puheenjohtajakaudelle. Te aiotte käsitellä erittäin tärkeitä aiheita, joiden parissa me voimme tehdä yhteistyötä. Yleinen huomio. Minun huomasin, että yksi teidän prioriteetteista on se, että edistetään kuluttajien luottamusta, oli heidän jäsenvaltionsa mikä tahansa. Minä olen sitä mieltä, että syrjinnän vastaisen taistelun tulisi olla osa teidän ohjelmaa, mitä tulee geoblokkaukseen, mitä tulee tähän lähestymistapaan niin sisämarkkinoiden suhteen. Minä olen esittelijänä näihin liittyvissä asioissa ja minun erittäin tyytyväinen sen suhteen, että te haluatte neuvostossa saada selkeän lähestymistavan näihin kuluttajan asioihin jotta kuluttaja voi nauttia paremmasta yhteistyöstä, niin minun, minä en tehdä voitavani täällä parlamentissa, jotta asia nyt kähtää eteenpäin. Toinen asia, minä toivon, että eteenpäin päästään – esteettömyyden suhteen siten, että esteettömyysasiaa viedään eteenpäin. Tämä auttaa lisäämään kansalaisten luottamusta sisämarkkina-alueeseen ja eurooppalaisen hankkeeseen. Kaksi kysymystä. Muutama viikko sitten olin Bratislavassa kansainvälisessä konferenssissa – Silloin taisteltiin ruokaketjun epäreiluja käytäntöjä vastaan. Ja minun kysymykseni kuuluu, onko teillä mitään aloitteita tämän asian suhteen? Viikon takaperin parlamentti ja valiokuntamme hyväksyi erittäin tärkeän asiakirjan, jonka tavoitteena oli luoda reilummat olosuhteet ruokaketjussa. Ja viimeinen kommenttini. Toivon, että te tulette käsittelemään myös elintarvikkeiden eri laadusta eri markkinoilla. Tämä on myös ongelma ja huolenaihe kuluttajille. Kiitos. Stefanic. Madam Chair, Kiitoksia puheenjohtaja. Kiitoksia hyvät ministerit. Kiitoksia siitä, että esittelit nämä prioriteetit meille ja sitten tämän puheenvuoroni slovakiksi. Kiitoksia varapääministeri, hyvä ministeri, kiitoksia siitä, että Esittelitte meille Slovakian prioriteetit. Uskoakseni taloudellisella puolella ne ovat erittäin hyvässä asemassa. Arvosta voimakkaasti painotusta niissä kysymyksissä, jotka voivat todella viedä Eurooppaa eteenpäin, varsinkin yhtenäisillä digitaalisilla markkinoilla. Tämä on meidän prioriteettimme täällä Intassa ja arvostan voimakkaasti myös teidän painotustanne maarajoitusten poistamisessa. Mikä teidän mielestänne on tässä aikaraja ja mitkä ovat ne riskit, jotka saattavat vaarantaa maarajoitusten poistamisen? Tämä on mielestäni erittäin tärkeä asia, jotta voitaisiin saada luotua todelliset digitaaliset sisämarkkinat Euroopan unioniin. Lisäksi nautin voimakkaasti siitä, miten sähköistä kaupankäyntiä on kannattanut parantaa ja esteiden poistuminen tässä suhteessa on tärkeää, varsinkin pk-yrityksille. Esteet, kuten esimerkiksi erilainen tapa rekisteröidä ALV eri maissa. Ja haluaisin myös tietää, haluaisiko Slovakian puheenjohtajavaltio puuttua tähän asiaan. Ehkäpä miettiä esimerkiksi yhtenäistä menetelmää ALV-rekisteröinniksi. Se todellakin veisi varmasti sähköistä kaupankäyntiä eteenpäin. Kiitoksia. Mulțumesc, Viki. Um, Rapini. Uh, Kiitos, puheenjohtaja. Myös uh, minä toivotan tervetulleeksi ministerit. Paljon täällä on jo sanottu. Kiitokset erittäin kunnianhimoisesta ohjelmasta. Olen käynyt lomalla teidän maassanne. Muutama kysymys. Varapääministeri, te sanoitte, että teillä on neljä asiaa. Ensinnäkin maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmä, joka olisi kestävä. Ja sitten EUn globaalinen toiminta ja kaksi muuta kohtaa. Miten te aiotte tehdä yhteiselle maahanmuutto- ja turvapaikkajärjestelmälle? Ja sisämarkkinat ovat riippuvaisia kansainvälisistä kauppasopimuksista. On TTIP, on Kiina ja muut. Miten te siihen suhtaudutte? Sitten vielä lisäkysymys. Mikä on neuvoston imago? Välillä tuntuu siltä, että neuvosto vain blokkeeraa asioita. Haluaisiko neuvosto mahdollisesti parantaa tätä negatiivista imagoansa niin, että ei ole sellaista tuntea, että te huviksenne blokeeraatte asioita? Sitten vielä toinen kysymys. Te puhuitte energiaintensiivisestä teollisuudesta. Miten te suhtaudutte energiamiksiin, jota Euroopan unioni on ajanut ja miten te tulette tukemaan PK-yrityksiä? Minä nimittäin eh, PK-yritysten eh, eh, työryhmän puheenjohtajana haluaisin kansainvälistä PK-yrityksiä. Miten te aiotte tehdä asiaa? Rosathon. Rosathon. Thank you very much, Vicky. Um... Kiitos paljon, Vicky. On hieno asia, että pyritään parantamaan neuvoston imagoa. On totta, että meillä, meille usein esitellään kunnianhimoisia hankkeita Euroopalle. Sitten ministerit saapuvat ja sitten Euroopan unionia arvostelen omissa kotimaissa ja mm, täällä kuitenkin yritetään, yritetään saavuttaa Euroopan unionille hyviä asioita. Olen varma, että Slovakia puheenjohtajavaltiona tulee olemaan eurooppalaisempi kuin kansallisempi, joten tässä mielessä minä toivotan teille kaikkea hyvää. Täällä sanottiin, että on erittäin tärkeää, että viedään suuremmalle yleisölle eteenpäin tätä sisämarkkina-alueen konseptia. Mielestäni tällainen joukkoviestintä on erittäin tärkeää ja niin, että olen työskentelemään tämän asian puolesta. Olisi tärkeää, että me yhdessä käsittelemme tätä viestintää kansalaisille. Me tiedämme, miten tämä viestintä oikein sujuu ja Viki liian hyvin tietää, miten, mitä tämä epäonnistunut viestintä tuo mukanaan. On tärkeää, että viestitään selkeästi ja paras tapa viestiä Euroopan unionia on kertoa sisämarkkina-alueesta. Se on erittäin tärkeä kaikille kansalaisille ja yrityksille. Ja Täällä on puhuttu asioista, jotka ovat tärkeitä kansalaisille, jotka ovat käsin kosketeltavia konkreettisia asioita. Konkreettisia silloin, kun ne toimivat ja ei niin konkreettisia silloin, kun ne eivät toimi vaikkapa lähetysten kuljetus, veroasiat, monet pienet yritykset valitavat, että se on monimutkainen asia, ei yhteensovitettu. Verkkovierailumaksut on erittäin tyytyväinen, että verkkovierailumaksujen poistamisen viimeinen askel on teidän puheenjohtajakaudella. Älkää nyt luulko, että tässä asiapaketissa on paketissa, mutta EUn sisäiset tekstiviestit ja puhelut ovat vielä erittäin kalliita ja meidän ei pitäisi unohtaa tätä tosi seikkaa. Minä vastaan geoblokkauksesta laadittavasta mietinnöstä. Täällä puhuttiin myös erästä asiasta, jonka suhteen haluaisin kuulla teidän mielipiteenne. Ettekö te ole sitä mieltä, että Tässä usein kuluttajat pyrkivät pääsemään käsiksi sisältöihin, mutta ne on geoblokattu. Niin mitä mieltä te olette tästä asiasta, kun he yrittävät päästä käsiin sisältöön muissa maissa? Eikö teillä ole sellainen näkemys, että tätä voitaisiin laajentaa tätä geoblokkaus ja soveltamisella. Mielestäni se ei ole riittävän kunnianhimoinen vielä tässä vaiheessa. Kiitos oikein paljon. Minä esitän vielä muutaman kysymyksen. Otan huomioon, että olen yhdistelin kuningaskunnan edustaja, niin tämä koski kyllä tätä suurempaa asiaa, eli Brexitia. Oli erittäin hyvä kuulla, että te puhuitte modernista, innovatiivisesta, yritysmielisestä Euroopasta. Tästä me ollaan olet aina yhtä mieltä yhdistyneessä kuningaskunnassa. Ja on tärkeää, että meidän taloudet ovat valmiita digitaaliselle aikakaudelle. Minä tiedän, että on tiiviitä taloussuhteita Yhdistyneen kuningaskunnan Euroopan unionin jäsenvaltioiden välillä, varsinkin teollisissa toimitusketjuissa. Ja mikäli Brexit tuo uusia esteitä näissä toimitusketjuissa, niin minä en usko, että se on ken, minkään meidän talouden edun mukaista, että mennään tähän suuntaan. Minä myös tiedän, että tämä innovatiivisuus, talous, innovaatiotalous tarvitsee myös tieteentekijät apukseen, ja mikäli tieteentekijöille, tutkijoille ei anneta kunnollista toimintaympäristöä, niin he eivät mene muualle Euroopassa, vaan muualle maailmassa, ja se tässä on uhkana kuinka te kaavailette, ja tämä nyt on suuri kysymys, tämä vie aikaa tämä, tähän kysymykseen vastaaminen, mutta kuinka te odotatte, että tämä tuotteiden ja palveluiden digitaalisten ja perinteisten alojen yhteistyö ihmisten yrityksen, yritysten ja fyysisten yritysten yhteistyö voi jatkua Yhdistyneen kuningaskunnan ja muun Euroopan välillä. Ja kuinka minä muut asiaa tukevat MEPit, jotka ovat täällä teidän puheenjohtaja Karolin, kuinka me voimme auttaa tätä keskustelua eteenpäin. Kiitos. Uh, you can take... Niin, puhukaa niin pitkään kuin haluatte näin vastauksiin. Olkaa hyvä. Thank you very much for the questions. Kiitos kysymyksistä. Mm Arvot äh, Euroopan parlamentin jäsenet, kiitän hyvin äh, rakentavasta lähestymistä vasta äh, poikkeuksena yksi meppi omasta kotimaastani. Olen, oli iloinen, että te ymmärrätte, miten tärkeää on, että me elämme digitaalista aikakautta ja on tärkeää, että parlamentin jäsenet keskittyvät näihin hyvin monimutkaisiin ja haastaviin kysymyksiin. Mutta ne ovat välttämättömiä, jotta saamme aikaan Euroopan unionin kehitystä ja useat teistä mainitsivat sitä, sen, että pitäisi parantaa sekä neuvoston että EUn mainetta. Se on tärkeää ja sen vuoksi pyytäisin anteeksi yhtä tällaista sivukommenttia, mutta toisin kuin edustaja Sulikki, joka Facebook-sivuillaan kertoo, mistä parlamentissa nyt puhutaan, miksi on niin tärkeää keskittyä digitaalisiin markkinoihin. Hän kommentoi siellä sen sijaan minun puheenvuoroani täällä Euroopan parlamentissa ja luettua puhetta ja kommentoi myös englannin kielen taitoamme, joten tämä on se tapa, millä tavalla MEPit sitten tukevat Euroopan toimielinten hyväksyttävyyttä ja tunnettavuutta tuolla ruohonjuuritasolla, tai itse asiassa nimenomaan tätä negatiivista kuvaa. Joten hyvä kollega, jos te kommentoitte meidän sisäisiä asioita, niin minä kommentoin sitä, millä tavalla, minkälaisen kuvan te annatte parlamentista ja neuvostosta. Kiitän kaikkia niitä, jotka haluavat osallistua positiivisesti tähän keskusteluun, eivätkä halua käyttää tätä väärin oman henkilönsä nostamiseksi. Ja mikäli te ette pidä tästä, niin miksi, mitä te teette parlamentissa, jos te haluatte käsitellä kotimaan politiikkaa, teidän olisi pitänyt jäädä sinne kotimaan parlamenttiin. No niin, kiitokset kysymyksistä ja kommenteista. On selvää, että eh, digitaalisten sisämarkkinoiden kohdalla meidän tulee toimia nopeasti, koska ne edistyvät ja menevät eteenpäin niin nopeasti, että me emme ole kyenneet eh, vastaamaan tähän nopeuteen hyvillä lainsäädäntöehdotuksilla on hyvin vaikea ennakoida ja ennustaa, millä tavalla digitaalinen maailma kehittyy tulevina vuosina. Ja sen vuoksi meidän täytyy kyetä nopeasti tekemään päätöksiä. Me emme voi venyttää keskusteluita ajatellaan vaikkapa sitä, että onko pesukone, jossa on digitaalinen ohjelma, onko se digitaalinen sisältö vai onko se tava, käsin kourin tuntuva tavara. Joten meidän täytyisi pyrkiä lähinnä tuomaan aikaan tuloksia. Edustaja Schwab äh, nimenomaan osui naulan kantaan. Meidän täytyy todennäköisesti äh, luopua tietyistä toimivaltuuksista äh, kansallisella tasolla ja saada aikaan hyvä tasapaino 28 järjest- sirpaloituneen järjestelmän sijaan. Ja että toimivaltuudet sijaitsevat sitten Euroopan tasolla. Mutta ei meidän tule kuitenkaan jäädä jälkijunaan suhteessa esimerkiksi Aasiaan ja USAhan, mikä voi hyvin tapahtua, jos meillä on 28 eri järjestelmää ja ratkaisua. Kysymys on usein innovatiivisista hyvistä ideoista, jotka lähtevät liikkeelle Euroopasta. Meidän tutkijoidemme, tiedemiestemme eh, ideoita, jotka sitten eh, tavallaan täytäntöön pannaan Aasiassa tai USAssa, koska siellä kaikki on niin paljon helpompaa kuin täällä Euroopassa. Nämä ovat ne haasteet, joihin meidän on vastattava. Jos puhutaan e-hallinnosta ja tiedon vapaasta siirrosta, kyberturvallisuudesta. Aloitan siitä kyberturvallisuudesta. Se on ehdoton prioriteetti, jos me haluamme parantaa kansalaistemme elämäntasoa. Näemme, että hyvin suuri osa tai osa tästä elämästä on siirtynyt digitaaliseen maailmaan ja silloin meidän vastuumme on luoda enemmän luottamusta tähän digitaaliseen maailmaan. Kansalaisten on voitava luottaa digitaalisiin palveluihin. Heidän täytyy tuntea, että eh, heidän henkilötietojaan ei väärinkäytetä tai heidän henkilöllisyyttään ei väärinkäytetä. Kyberturvallisuus on hyvin tärkeä prioriteetti, eikä ainoastaan turvallisuuskysymys eh, eh, maille, vaan jokaiselle Euroopan unionin kansalaiselle. Joten meidän täytyy todella keskustella sitä, miten me suojelemme varastoitua, pilveen varastoitua tietoa ja että tätä tietoa ei väärinkäytetä. Joten äh, tästä me haluaisimme, tämän me haluamme neuvostossa eteenpäin. Sitten tiedon vapaa äh, kulkeminen. Äh, jos meillä on ihmisten vapaa liikkuvuus, tavaroiden ja palveluiden vapaa liikkuvuus, niin kyllähän silloin meidän täytyy puhua myös tiedon vapaasta liikkuvuudesta. Ja jos äh, Connected Cars ja Internet of Things äh, edistyvät, niin silloin meillä on ihan valtava määrä tätä dataa ja tietoa, jonka täytyy voida liikkua vapaasti. Jos me puhumme e-hallinnosta, kuten äh, herra Mastalka sanoi, Toki on hyvin tärkeää, että kaikissa unionin maissa tarjotaan uudenaikaisia palveluita keskushallinnon taholta ja paikallishallinnon taholta ja varmistaa, että, että koko Euroopassa hyödynnettäisiin tai noudatettaisiin tätä sääntöä, että kerran riittää. Ja meidän täytyy siis huolehtia siitä, että ihmiset voivat hoitaa hallinnollisia asioitansa missä tahansa päin Eurooppaa. Ja eh, ehkäpä neuvoston eh, johtopäätöksissä sitten annetaan jotain tiettyjä eh, ohjenuoria jäsenvaltioille, joita meillä tänä päivänä, jotta voitaisiin välttää näitä eroavaisuuksia, jotka ovat valtavat. Miten sitten Brexit-äänestyksen seuranta? No, emme me voi tehdä muuta kuin kunnioittaa Ison-Britannian äänestäjien enemmistöä. Mutta elämä jatkuu. Kukaan ei ole vielä aktivoinut artiklaa 50 ja sen vuoksi jatkamme 28 jäsenvaltiona. Ja selvää on, että yhdistynyt kuningaskunta siinä vaiheessa, kun se käynnistää artikla 50 menettelyn, silloin meidän täytyy yhdistää voivamme mutta minusta kansalaisäänestyksen pitäisi nyt olla meille myös tällainen lähtölaukaus sieltä. Meidän täytyy olla positiivisempia, esitellä positiivisempaa Eurooppaa kansalaisillemme, jotta voimme välttää sirpaloitumista ja negatiivisia tunteita, koska monet poliitikot ihan aktiivisesti väärin käyttävät Euroopan unionia omiin kotimaisiin tarkoitusperiinsä. Ja sitten maarajoitukset, geoblocking, Tämän pitäisi vahvistaa sähköisen kaupan potentiaalia ja voimme puhua siitä, onko tämä suunnitelma tarpeeksi kunnianhimoinen vai ei. Yhtäältä me halusimme parhaan mahdollisen kannustimen kuluttajille, mutta myös pk-yrityksille, joten tästä voi toki puhua. Ja on hyvin tärkeää, että me saamme ensimmäisen ehdotuksen pöydälle ja sen pitäisi olla konsensuksen tuote ja sitten sen jälkeen voimme lähteä miettiä, miten luoda kunnianhimoisempi suunnitelma. Yhteiset digitaaliset markkinat on asia, jossa meidän pitäisi olla aktiivisempia ja meidän tulisi taistella näiden asioiden puolesta, eikä lähteä mihinkään vapaaehtoiseen toiminnan tielle. On erittäin tärkeää ottaa ensimmäinen askel hieman aggressiivisemmin. Ja meidän täytyy myös luoda kysyntää näille palveluille. Ja sen vuoksi ehkä pitäisi tavallaan ähm, pakottaa tiettyjä palveluita. Ja haluan vielä sanoa, että minä arvostan kovasti meppien työtä. Minä olen itse istunut omassa parlamentissamme useaan otteeseen ja teillä on Euroopan unionin kansalaisten valtakirja. Olen todella iloinen siitä, että Euroopan unionin rooli on tänä päivänä huomattavasti tärkeämpi kuin mitä se oli eilen. Ja ratkaisut on löydettävä yhdessä. Ei ole hyvää luoda jännitteitä neuvoston, parlamentin ja komission kesken. Me olemme kaikki eurooppalaisia, me olemme kaikki Euroopan unionin jäseniä ja minusta kaikkien kolmen toimielimen täytyy pyrkiä löytämään paras mahdollinen sopimus EUn kansalaisten elämän parantamiseksi. Minister. Ďakujem pekne. Ziga, ale Ďakujem pekne všetkým mm, dámam poslankyniam a pánom poslancom za... Haluaisin kiittää myös minäkin kaikkia arvovaltaisia edustajia näistä kysymyksistä. Useat teistä olette sitten aika samankaltaisia kysymyksiä, joita ryhmittelen ne ja vastaan aihekohtaisesti. Aivan kuten kolleganikin käsittelen tätä edustaja Shulikin kommenttia. Minusta ei ollut hyvä ajatus esittää sitä täällä. Se ei ollut rakentava luonteeltaan. Mutta tämä kertoo paljon teidän toiminnastanne myös sisäma- sisäpolitiikasta. Siksi varmaan lähdettekin Slovakiasta ja siirrytte tänne Brysseliin, jotta te veisi siellä liikaa tilaa. Olette haitanneet yleensä syytäen valintaa Slovakiassa, eikä teistä ole mitään hyötyä suhteessa Slovakian puheenjohtajavaltioon. valtion Pitäydymme Slovakian puheenjohtajavaltion ohjelmassa. Me kaikki olemme varmaan sitä mieltä, että luottamus on meidän kaikkien ansaittava ja meidän täytyy tehdä kaikkemme kansalaisten ja EU-kansalaisten edun nimissä, jotta voimme saavuttaa uudelleen luottamuksen. Schwab ja Mastalka ovat esittäneet kysymyksiä palvelupassista. Ja tällä lailla odottelemme komission ehdotusta vuoden loppuun mennessä. Ja me kehotamme komissiota esittämään sen mahdollisimman nopeasti niin, että voimme neuvotella näistä kysymyksistä puheenjohtajakautemme aikana. Sillä kyseessä on ehdottomasti tärkeä ehdotus ja sen avulla voidaan helpottaa palveluiden vapaata liikkuvuutta. Se on mielestämme tärkeä ehdotus, kun puhutaan yhtenäismarkkinastrategiasta ja siitä, miten tärkeää se on sitä on myös painotettu kesäkuun neuvostossa. Meidän mielestämme kesäkuun neuvosto on antanut vahvan mandaatin neuvotteluiden aloittaa mahdollisimman nopeasti. Mutta joudun vielä toteamaan, että pallo on komission kentällä. Odottelemme komission ehdotusta mahdollisimman nopeasti. kolme möppiä, Dante Mastalka ja jos en muista väärin myöskin Kallas, ovat kyselleet yhteistyötaloudesta. Ja Slovakian tavoitteena on keskustella tästä neuvostossa 29. syyskuuta. Komissio aikoo nyt esittää tiedonantossa tästä ja asiasta keskustellaan myös ministeritasolla ja kansallisella tasolla. Osa näistä keskusteluista tulisi sisältää se, että millä tavalla hyviä käytäntöjä ja kokemuksia voidaan vaihtaa jäsenvaltioiden välillä. On oleellista, että luomme sellaisen investointiympäristön, joka houkuttelee investointia kautta maailman. Euroopalla on kaikki edellytykset tähän. Ja ehdottomasti puheenjohtajavaltiona pyrimme tekemään parhaamme, viedäksemme tätä ohjelmaa eteenpäin ja rohkaistaksemme jäsenvaltioita tekemään näitä toimintoja vielä intensiivisemmin. Odotamme myöskin ehdotusta tässä suhteessa mahdollisimman nopeasti. Se varmasti myöskin vahvistaa keskustelua, käydään yhteistyötaloudesta ylipäätään. Poslankyňa Grapini dala otázku e, týkajúcu sa... Edustaja Grapini esitti kysymyksen pk-yrityksistä. Ja samalla hän kysyi Kiinan markkinatalousasemasta, kuten myöskin energiasekoituksesta jäsenvaltiossa. Ensin pk-yrityksistä. Vaikka meillä edelleenkään lainsäädäntöehdotusta ei ole, niin Slovakian puheenjohtajakausi keskittyy ehdottomasti näihin, sillä 75 prosenttia kaikista yrityksistä Slovakiassa ovat pk-yrityksiä. Tästä syystä politiikassamme pyrimme keskittymään sisämarkkinoiden integroimiseen. Pyrimme parantamaan liiketoimintaympäristöä EU-ssa ja koska haluamme toimia aktiivisesti tässä suhteessa, olemme järjestämässä konferenssia 23. ja 25. marraskuuta Bratislavassa. Sen nimi on PK-kokous. Olette kaikki tervetulleita sinne, jos haluatte käydä maassamme ja käydä tuossa konferenssissa. Kiinan markkinatalous on aihe, joka on ehdottomasti tärkeässä asemassa ja kauppapolitiikassa olen ollut myös toisessa valiokunnassa keskustelmassa näistä asioista. Enkä usko, että tässä on kyse neuvoston päätöksestä, vaan maailmanjohtajien päätöksestä. Kyseessä on äärimmäisen poliittinen kysymys. Ja eurooppalaiset johtajat varmasti kommentoivat tätä myöskin. Me odottelemme Euroopan komission kantaa asiaan, enkä oleta, että päätös tehdään kauppaministereiden tasolla, vaan oletan, että maailmanjohtajat näin tekevät. Kun kysymys on energiasekoituksesta, olen ilahtunut siitä, että että meillä kaikilla on mahdollisuus itse valita energiamuotomme. Se mahdollistaa sen, että jokainen maa voi ottaa huomioon kaikki ne erityispiirteet, joita sillä on ja julkisen mielipiteen, ei pelkästään poliittisesti katsoen. Me olemme esimerkiksi maa, joka tukee ydinvoimaa. Yli 50 prosenttia me tulee siitä. 20 prosenttia saadaan vihreästä energiasta, tai uudistuvista energialähteistä ja loput tulee hiilestä tai kaasusta. Ja meidän käsittääksemme on jokaisen maan päätettävissä se, millä tavalla tästä energiasekoituksesta päätetään. neuvottelu on käyty äskettäin ja energia sekoituskysymys sulle tässä suhteessa esille. asian juuri käsitelty ja nyt jos katsotaan muita kysymyksiä. Edustaja Dante on kysynyt tuoteturvallisuuspaketista. Jäsenvaltiot eivät ole tästä suinkaan samaa mieltä. Jäsenvaltioilla on paljon erilaisia näkemyksiä näissä asioissa ja Alankomainen kaudella käydyt keskustelut eivät saaneet mitään myönteistä aikaiseksi, enkä minä oikeastaan näe, että tässä kyettäisiin eden- edistymään tämänhetkisessä tilanteessa. Olemme painostaneet komissiota, jotta se voisi esittää uuden ehdotuksen, sillä Tämä hetkessä tilanteessa on hyvin epätodennäköistä, että pääsisimme eteenpäin. Edustaja Sehnalova on kysynyt kuluttajasuojakysymyksistä. Slovakian puheenjohtajavaltio seuraa Alankomaiden puheenjohtajuutta tässä suhteessa. Ehdotus on tärkeä, sillä maarajoitusehdotuksen, kuten myöskin pakettien kuljetus, kysymyksen lisäksi. Nämä ovat kaikki osa yhtä pakettia, joka tulee hyväksyä mahdollisimman nopeasti, mikä ei kuitenkaan merkitse sitä, etteikö tarvitsisi olla jonkunnäköistä prosessia, jossa yksityiskohtaisesti keskustellaan näistä kysymyksistä. On tärkeää päästä sopimukseen asiasta, jotta Malta puheenjohtajavaltio voisi neuvotella asiasta parlamentissa. Haluaisimme viedä tämän sellaiselle tasolle, jossa sitten Maltan kollegat voisivat ryhtyä neuvottelemaan parlamentin kanssa. Lopuksi viimeinen kysymys oli Brexitistä. Puheenjohtaja esitti tämän kysymyksen henkilökohtaisesti. Uskon, että jollei artikla 50 menettelyä käynnistetä, niin ei kannata keskustella avoimista kysymyksistä. Olette EU-jäseniä, kunnes EUsta lähtöprosessi aloitetaan. Ja minusta ei kannata oikeastaan keskustella muista. Kestää varmasti aika kauan aikaa ennen kuin neuvottelut voidaan aloittaa. Se, mitä viiden, kuuden vuoden kuluttua tapahtuu, sitä ei kykene ennustamaan ja haluaisin kiittää kaikista kysymyksistä. Mukavaa päivänjatkoa. Thank you. Thank you. Meeting starts again at three o'clock. Osaatko kello kolme?